Eh, vabbè. Vai, ogni giorno la sua pena. Dear colleagues, good evening. Hyvät kollegat, hyvää iltaa. Haluaisin aloittaa meidän kokouksemme. Ja hyväksytään ensin esityslista. Minulla ei ole mitään ilmoituksia raportoitavaa muutenkaan, joten mennään Esityslistan kohtaan numero neljä. Jakob von Weizsäckerin mietintö valtion joukkolainen vakuudelliset arvopaperit, hyvin tärkeä kysymys. Tärkeä komission ehdotus liittyy siihen. Kuten te tiedätte, Mietintö on esitelty ja tarkistuksia on käsitelty ja nyt sitten, tai järjestykset on tehty ja voimme käsitellä niitä, niitä tarkistuksia. Niitä on 197 kappaletta. Haluaisin pyytää esittelijää ja häntä muuten haluan myös onnitella. Ajattelen häntä hänen tulevasta sitä on hyvin tärkeä tehtävä. Olemme ylpeitä siitä, että Ekonista jäsenet ovat siirtyneet tärkeisiin tehtäviin. Kiitoksia. Nyt olet kuitenkin vielä täällä esittelijän roolissa Euroopan parlamentin jäsenenä ja esittelijänä, joten Jakob, ole hyvä. Thank you very much for these kind words. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Toden totta, ongelma, josta keskustelemme täällä tarkistusten tiimoilta, on kinkkinen. Eli tässä mennään todellakin siihen perimmäiseen kysymykseen, eli SPBS-järjestelmään. 197 tarkistusta on jätetty, jotkut liittyvät hylkäämiseen, ja ne ovat vasemmiston ja oikeiston esittämiä tarkistuksia. Ne ovat pöydällä ja niitä on käsiteltävä ja muistutettakoon, että vaikka ehdotusta ollaan hylkäämässä, niin eipä mitään vakuuttavia vaihtoehtoja ole tarjottu heidän puoleltaan, eli miten tätä asiaa ylipäätään pitäisi lähteä setvimään. Ja siksipä olenkin iloinen voidessani todeta, että muut jäsenet ovat jättäneet yli 130 tarkistusta parantaakseen tätä mietintöä entisestään. Ja voinkin ilokseni panna merkille, että Täältä löytyy lukuisia mielenkiintoisia lisäarvoa tuottavia tarkistuksia ja myöskin sen, että monella saralla on päästy yhteisymmärrykseen. Eli konsensus pitäisi olla ihan käden ulottuvilla. Muutama esimerkki tähän liittyen. Ensinnäkin sertifiointi ja valvonta – Eli kyse on vain tasapainottelusta, eli mitkä ovat ESMAN, EAMVn toimivaltuudet suhteessa komission ehdotukseen. Ja maturiteettikaan ei ole ongelmallinen kysymys. Ja velkojen uudelleenjärjestelykysymys sekään ei näytä olevan kovinkaan hankala harjoitus ja aihe. On olemassa erinäisiä aiheita, joiden tiimoilta täytyy tehdä hartiavoimin töitä, jotta saadaan toimiva ratkaisu aikaiseksi, mutta eiköhän se onnistu. Mitä tulee etuoikeusluokkiin, Jotkut ehdottavat komission lailla kolmea, minä taas kahta. Kyse ei ole vain lukumäärästä, vaan myöskin niiden ö, volyymista. On ehdotettu hyvin tiukista kriteereistä jopa siihen asti, että mitään ei lyötäisiin lukkoon, vaan annettaisiin markkinoiden hoitaa asiat, joten kyllä tässä on olemassa lukuisia ehdotuksia, mutta kyllä minä olen varovaisen optimistinen sen suhteen, että kyllä näiden tarkistusten pohjalta jotain saadaan aikaiseksi. Mielenkiintoinen keskustelu on käyty tästä varsinaisesta salkusta, varsinkin sellainen ehdotus on pöydältä, pöydällä, että tämä voitaisiin jättää jättää markkinoiden ratkaistavaksi. Toisaalta taas on katsottava olemassa oleva velka No saattaa johtaa melkoiseen ihmettelyyn tietyissä piireissä, mutta ehdotus sekin, joten nähtäväksi ja mitä tehdään salkun kokoonpanon liittyen. Ja sitten vielä salkuun liittyen, että nämä kriteerit, eli riippumatta siitä, minkälaista luokkaa käytetään, jos markkinoille pääsy hankaloituu tai jos tämä saattaa johtaa muiden kuin SPPS-osioiden likviditeettivajeeseen, eli näitä asioita täytyy käsitellä teknisellä tasolla, mutta kyllä minä uskon, että ratkaisu voidaan löytää. Ehkäpä hankalin ja poliittisin kysymys liittyy siihen, että jos SPBS pidetään toimivana ratkaisumallina, niin sitten herääkin kysymys siitä, että missä määrin aiheeseen liittyvä lainsäädäntö – käsittelisi yhtäältä tätä varsinaista pohjaa ja lisäksi arvioisi, että millä tavalla käsitellään näitä etuoikeusluokkia. Minä haluan vain varmistaa, että pankit eivät käytä etuoikeusluokkia hyödykseen lukujen kaunistelemiseksi. Ehdottaisin, ettei hyväksytä riskialttiimpaa toimintaa vedoten siihen, että aihe ratkaistaan tulevan lainsäädännön kautta. Jotkut ovat ehdottaneet, että asian pitäisi puuttua välittömästi ja saada lopullinen ratkaisu aikaiseksi, varmistaen, että pankit eivät voi pitää SPBSiä alhaisessa etuoikeusluokassa. Mielestäni tämä on ihan etu, aivan oikeutettua ja ehkäpä myöhemmässä vaiheessa – pitäisi sitten päättää valtionvelka kysymyksestä tai kriteeristä. Omalta osaltani voin sanoa sen verran, että en voisi hyväksyä sellaista ratkaisumallia, joka johtaisi siihen, että pankit lähtisivät vielä riskialtiimpaan toimintaan vaan toivoisin tällaista kaksivaiheista lähestymistapaa, eli että asia ei ratkaista SPVS-paketin kautta, se on liian pieni tähän, tässä yhteydessä. Eli asiaan olisi palattava sitten myöhemmässä vaiheessa. Tämä riittänee aiheesta tältä erää. Kiitoksia. Ähm, Kiitos. Sitten varjoesittelyiden vuoro. EPPstä en näe ketään. Down. I... Tiedän, miksi tämä valokangas nyt tätä laskeutuu. Onko jollakin jotakin kalvoja kenties? Vai tarvitseeko joku varjoesittelijä? No, noin. So, uh, anybody taking the floor on behalf of... Onko joku edustamassa täällä tänään herra Martucelloa? Sitten ECRstä. Herra Lukelta lausunto, voin lukea sen. Uh, Hän pyysi minua sen tekemään. Englanniksi. Voin kyllä tehdä, jos tarvetta on. Uh, oh, of course I'm not uh, speaking me, on behalf of uh, ECR. I was... No, I, I something I, I, I believe, believe me, I... Niin, en tietenkään ole tästä itse samaa mieltä, mutta voin kuitenkin reiluuden nimissä sen lukea. Joten tiivistän sitä tässä. Se on liian pitkä. Ja e, e, hän on esittelen tässä skeptinen tai varjoesittelijä tietysti ECRstä suhtautuu epäilevästi, koska Hän pitää riskipainotusta valtion velan kohdalla elefant, äh, elefanttina huoneessa ja hän epäilee tällaista. Hän ehdottaisi no, nollariskipainotusta alemmille etuoikeusluokille, jos mukana on myös yl, ylintä etuoikeusluokkaa. Hän pelkää sitä, että tätä kautta äh, arvovaltion velkakirjaperusteiset arvopaperit ovat silloin nolla riskipainotettuja kokonaisuudessaan. Ja tämä antaisi siis tämän etuoikeuden, joka on liian suuri, eikä pyrkisikään sitä, sitä vastoin vähentämään. ECR siis on skeptinen näiden tarkistusten suhteen ja pelkää, että esittelijä kulkee tässä aivan väärään suuntaan. Ja sitten onkin tehty tämän mukaisia tarkistuksia. Ja tämä on mielestäni hyödyllistä keskustelua. Tietysti olisi ollut hyvä, että varjoistelija olisi itse paikalla, mutta tekstikin on jo avuksi, näin voin kertoa ajattelun pääkohdista. Tämä ECR-ryhmästä ja nyt herra Calvet Rambon Aldesta. Olkaa hyvä signor Presidente, ma adesso utilizzerò la lingua di Cervantes. Käytän Cervantesin kieltä. Niin. Haluan tietysti onnitella esittelijää. Ja on tullut tarkistuksia oikealta ja vasemmalta. Liberaalit on myös rakentavassa hengessä tarkistuksia. Me olemme keskustassa ja tietenkin olemme ainoa mahdollinen tulevaisuus tässä hommassa, niin te tiedätte, että me haluamme toimia rakentavassa hengessä, jotta tämä asia etenee. Kysymys kuuluu vain, milloin olemme kaikki tietoisia siitä, että tässä ei korvata voittoja, mutta tämä on eurooppalainen rahoitusväline, kun ajatellaan erilaisia ö, omaisuuseriä. Ja tätä kautta varmasti voidaan erottaa toisista tämä myrkyllinen suhde, joka on pankkijärjestelmän ja valtion velan välillä. Tässä mielessä On tietenkin moniakin skeptisiä tarkistuksia, joita me emme hyväksy, ja joitakin rakentavassa hengessäkin on tehty, niin mitä nämä meidän omat tarkistuksemme. Emme halua olla joustamattomia monissa kohdin, joihin esittelee viittaa esimerkiksi asetuskysymys, sääntely ja sitten nämä eri etuoikeusluokat, Yksi meidän tarkistuksistamme, siis jos nämä omaisuuserät ovat jaossa myös yksityisille piensijoittajille, suurelle yleisölle, niin silloin ehkä kaikkein riskialtein etuoikeusluokka olisi tämä kolmas ja neljäs etuoikeusluokka. Ehkä ne pitäisi varata vain ammattisijoittajille jotta ei tule sitten ikäviä yllätyksiä. Mä nyt se valmiita keskustelemaan tästä aina rakentavassa hengessä tietenkin. Kaikesta voidaan puhua, mutta ei pidä estää sitä, että tällainen väline on olemassa. Siis myös nämä etukosluokat kolme ja neljä me olemme sitä mieltä ja tuemme sellaista, että on oikein sopivaa, että liikkeeseen laskija olisi tällainen erillisyhtiö. Ja lisäksi meidän pankkijärjestelmämme Espanjasta ainakin iso osa siitä äh, sille sopista vastuussa olisi raho- julkinen rahoituslaitos koska ehkä se antaisi paremmat takeet ja varmuuden. Tämä on avointa keskustelua. Emme tässäkään halua toimia jyrkästi. Ja siksi meille on kuitenkin erittäin tärkeää vahvistaa liikkeelle laskijoiden valvontaa, mistä yksityiseltä ja julkisia liikkeelle laskijoiden valvontaa, niin kuin sanon, mutta toimena pitää olla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA, EAMV. Tätä me korostamme, koska tämä juuri tuo lisäarvoa tälle omaisuuserälle, joka on eurooppalainen sellainen, ja jos sitä tuetaan vastuullisesti EU-toimielimistä. Korostan juuri tätä, koska olen saanut sellaisia huhuja korviini, että jopa EAMV itsekään ei pitäisi siitä, että olisi vastuussa näiden liikkeeseen laskusta. Me haluamme, että tämä viranomainen tekee tehtävänsä ja sen pitää Euroopassa tahona nyt, kun pyritään tässä niin eurooppalaiseen arvopaperi erään, joka on todella tärkeä, mutta myös varsin arkoontoinen kysymys. Ja nyt menee pidemmälle, koska Otin nyt esille vain nämä kolme tärkeää seikkaa meille. Ja haluamme toimia äh, rakentavassa hengessä tarkoituksena se, että tämä asia menee eteenpäin. Ja jos näin tapahtuu, niin esittelijä ja muut saavat kyllä Alden tuen. Kiitoksia. Sitten vihreistä. Uh, uh, Kiitos. Ensin muutama huomio. Seuraavalla kerralla, kun joku ei pääse paikalle, niin mm, me sitten annamme jotain outoja lappusia. En tiedä, että on edes tällaista mahdollisuutta, että puheenjohtaja lukee varjoesittelijän kannan. No, Jaakobille ensinnäkin onnittelut uudesta virastasi. Minä en nyt ole ihan varma, että olemmeko aloittaneet jo neuvottelut neuvoston kanssa vai emme, mutta olen kuitenkin erittäin iloinen, että Saksan valtiovarainministeriössä on taas yksi pro-eurooppalainen enemmän. Eli tilanne voi vaan parantua. Joten toivotan sulle kaikkea hyvää, Jaakob, ja ei liikaa harmaita hiuksia. Nyt luen Ernest Urtasunin puolesta. Hänen muistiinpanonsa hän ei pääse tänään paikalle. On selkeä, että kovinkaan moni ei ole innoissaan tästä ehdotuksesta ehdotuksesta me olemme samaa mieltä kuitenkin eri syistä kuin monet muut ryhmät, jotka ovat myös vastustaneet ehdotusta. Me emme usko, että valtion velkakirja ja vakuudelliset arvopaperit yksityiseltä sektorilta ovat riittävä väline ongelmien ratkaisemiseksi euroalueella. Niitä ei pitäisi nähdä yksittäisenä välineenä, mutta kuitenkin tästä puuttuu kunnianhimoa. Tässä ei tehdä riittäviä askeleita siihen suun, riittäviä askeleita, niin SBBS-ehdotus on puolivillainen ehdotus, jossa otetaan huomioon joidenkin euroalueen maiden kannanotot, eikä niinkään taloudellisia tarpeita, muun muassa mitä pankkiunioniin tulee. Me emme usko, että tässä tarvitaan enemmän tällaista hienosäätöä. Me tuemme sitä, mitä sanoimme aikaisemmin. Me voimme rakentavasti muuttaa tätä ehdotusta niin, että sillä on menestysmahdollisuudet. Tässä vähennetään riskejä sitä kautta. Niin ja tässä ei sitten syntyisi myös nämä kielteisiä vaikutuksia markkinoille. Tässä Alden, ECR ja SED-ryhmän kanssa joitakin yhteneväisyyksiä, mutta mielestämme 180 tarkistus on tärkeä, jossa puhutaan sääntelymaksuista. ECR ja ALDE pyytävät myös, että ESMAn roolia vahvistettaisiin kun valvotaan liikkeelle laskijoita. Me olemme sitä mieltä, että kun puhutaan pakollisista viranomaisista, niin tällaiset kysymykset pitäisi olla ESMAn alaisia. Mitä sitten näihin ylin etuoikeusluokkiin tulee, niin ne täytyisi ottaa huomioon tässä yhteydessä. Me haluaisimme painottaa jotakin avainkysymyksiä meidän tarkistuksissamme. Me olemme kiinnostuneita siitä, että otetaan varmuuslausekkeita käyttöön, jotta ei synny kielteisiä vaikutuksia SPBSien liikkeelle laskusta niin, että markkinoiden likviditeettiä ei menetetä. Tästä syystä me olemme ehdottanut muutoksia siihen, miten portfolio määritetään tässä yhteydessä. Mm, BKT pitäisi ottaa tässä huomioon muun muassa. Ja me haluamme rajoittaa sitä, että jotkut maat jätetään portfolion ulkopuolelle – Tämä mahdollisuus on vielä olemassa, mutta me haluaisimme kuitenkin enemmän sääntelyvaraa siihen, kuinka portofolioita painotetaan. Me haluaisin myös, että EKP voisi olla konsultaatioroolissa mukana tässä yhteydessä, koska nämä kysymykset liittyvät rahoitusvakauteen. SPBS on uusi väline ja me emme tiedä vaikutuksia vielä täysin. Mielestämme on tärkeää, että meillä on myös korjavia toimenpiteitä, esimerkiksi tällainen hätä, jarrutusnappi, jolloin SBBS voidaan pysäyttää, jos sillä on kielteisiä vaikutuksia jonkun maan arvo, valtion velkakirjan arvopaperin markkinoihin. Sitten artikla 19. Tässä täytyisi valvoa SBBS-markkinointa. Jos tarpeellista. Jos on ongelmia markkinoilla, niin täytyisi ilmoittaa näistä ongelmista ja ryhtyä toimiin ja mahdollisesti myös pysäyttää SBBS. Me odotamme yhteistyötä, mutta mielestäni monia elementtejä täytyisi vielä parantaa. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. En näe Herra Sidoman, olkaa hyvä, en nähnyt teitä. Das liegt wahrscheinlich daran, dass... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Johtuneen siitä, että istun täällä ihan takana. Se osoittaa, että meidän täytyy voimasuhteita muuttaa, mutta se voi tapahtua toukokuussa. Niin, onnittelut Jakobille. Toivottavasti hyödynnä tätä uutta asemaa ja mielenkiinnolla jään jatkamaan yhteistyötä kanssasi, kanssasi. Kuten sanoit, niin mehän olemme esittäneet hylkäämistarkistuksen kahdestakin syystä johtuen. Ensinnäkään en usko, että SBBS voi toimia toivotulla tavalla. Tämä ei ole mikään turvallinen pääoma sillä, me tiedämme, että kriisitilanteissa lähdetään toisille markkinoille ja tästäpä syystä meidän täytyy ensinnäkin päästä yli tästä pankkien ja valtion välisestä yhteydestä ja toisaalta taas me emme voi kitkeä rakenteellisia eroavaisuuksia kriisialtiutta. Kyse on lähinnä makrotaloudellisen epätasapainon kitkemisestä. Kyse on väärästä talouspolitiikasta, jota on haroitettu. Eli kyse on vain pelkistä leikkauksesta ja säästämisestä ja kyse on myöskin siitä, että valtiovelkakirjojen hinta yritetään no, vakauttaa. Me emme ole päässeet vielä siihen tilanteeseen, mutta varjoesittelijän ominaisuudessa olen valmis tukemaan teitä ja minä uskon, että GUE voisi hyväksyä seuraavat kompromissit, eli 5 prosentin käyttö alimman luokan osalta ja sitten sertifiointi EAMVn kautta näiden osalta kyllä olemme tyytyväisiä. Kiitoksia. Kiitoksia. We don't have then other speakers of... Muita puhujia ryhmistä ei ole, joten esittelijä voi esittää loppukommenttinsa. Ja samalla toivotamme tervetulleeksi komissaarit Dobrovskis ja Moskovitsi Jakob. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kriittisistä, mutta rakentavista osallistumispuheenvuoroista ja voinkin sanoa, että tämä on oikeastaan viimeinen kerta, kun puhun tässä valiokunnassa ja viimeinen kerta, kun parlamentissakaan puhun. Ja mielestäni tämä keskustelu on osoittanut, että tämä on huippuvaliokunta, missä käsitellään hyvin vaikeita asioita. Niistä voidaan keskustella, keskustella löytää kompromisseja ehkä niin huomenna on varjoesittelijä kokous yksi henkilöstä vie tämän asian loppuunsa, mutta joka tapauksessa tämä lyhyt keskustelu on jo näyttänyt, missä hengessä parlamentissa keskustellaan, ja tätä tulen kovasti kaipaamaan. Vähintä mitä voin sanoa on, että toivon kovasti, että jos tulette Berliiniin, jotkuthan teistä jopa elävät siellä, etsitte minut sieltä jostain käsiinne uudesta tehtävästä, niin ja ehkä vielä yksi sisältökommentti. Mielestäni olette oikeassa siinä, että aspiriini ei voi välttämättä parantaa syöpää, mutta se on, toimii paremmin päänsädön kohdalla, mutta mielestäni meidän, meitä ei, ei pitäisi syyttää aspiriinia siitä, että se ei pysty parantamaan syöpää ja olla pikemminkin iloisia siitä, että se ainakin päänsärkyyn help auttaa Joten näin ehkä voidaan hiukan myönteisemmin suhtautua tähän asiaan. Tämä voisi olla voimakaskin ainesosa, kun käsitellään euroalueen sairauksia ja ongelmia, mutta se ei tietenkään onnistu yksinään. Kiitän siis kovasti erinomaisesta työstä, jota olette tässäkin tehneet, ja odotan tapaavani teidät jatkossa muissa yhteyksissä. Kiitoksia. Thank you, Jakob, and I, already congr- Kiitoksia, Jakob. Minä jo onnittelinkin sinua. Haluaisin vielä kiittää sinua, koska olet ollut vahvan, älykkään, asiantuntevan panoksen ja poliittista päättäväisyyttä eurooppahenkisessä mielessä. sitä kyllä kovasti arvostan ja uskon, että myös kollegat näin tekevät. Olen iloinen että viet tällaista perspektiiviä näkökulmaa myös Saksan valtiovarainministeriön ytimen, mutta olen varma, että ei vain minä ja ryhmäni, vaan me kaikki tulemme sinua kaipaamaan. Kiitoksia vielä sinulle ja onnittelut uudesta virastasi ja työstäsi, jota olet täällä tehnyt. Nyt tämä asia on loppuun käsitelty. Sitten hiukan katson kalenteria. Tässä se onkin. Tietenkin riippuen siitä, saadaanko sopimus, niin pitäisi kuitenkin äänestää 21. tammikuuta, mutta nähtäväksi jää. Sitten kohtiin 5 ja 6 tässä yhteydessä toivotamme tervetulluksi varapuheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja Dombrovskisin ja komissaari Moskovitsin. Tämä on aika poikkeuksellinen talouspoliittinen keskustelu, koska tässä pannaan yhteen tavallaan kolme eri asiaa. Normaali talousvuoropuhelu, keskustelu komission kanssa koskien sy- syksy, syksyn pakettia, talouspakettia ja Meillä on myös tilaisuus keskustella luonnostamme, jonka aiheena on eurooppalainen ohjausjakso, mutta päätimme lisätä tähän myös 7.3 artiklan oikeuspohjaksi. Ja voidaan tässä yhteydessä keskustella myös Italian tilanteesta. Kuten te tiedätte, komissio on antanut kielteisen kannan alustavasta budjettiesityksestä ja tämä on aika poikkeuksellista sitten on pyydetty, että näitä suunnitelmia Italiassa tarkistetaan, mutta näin ei ole tehty. Siksi tämä kielteinen lausunto tuli lopullista budjettiluonnoksesta Italian kohdalla. Ja tämän, mielestäni tämä on meidän velvollisuutemme, koska meillä on tämä etuoikeus budjettikurisopimuksen yhteydessä vedota komissioon tällaisessa vaikeassa tilanteessa, jotta keskitytään juuri tähän. Tämä ei tietenkään koske pelkästään Italiaa, vaan kokonaisuudessa on kyse Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksosta, mutta me pyysimme, että tähänkin keskityttäisiin. Ja ihan lyhyt kommentti, jos sallitaan. Mielestäni on myönteistä, että vuoropuhelua käydään. Ja ilmeistä tietysti on, että jousto säädös, joka löytyy vakaus- ja kasvusopimuksesta – koskee kaikkia euroalueen jäsenvaltioita. Ja jos tämänhetkinen hallitus haluaa osallistua näihin puitteisiin, niin se on vain myönteistä ja tervetullutta. Mutta me tulemme huolella tarkastelemaan, onko toimittu puitteiden hengessä. Kyse ei ole siitä, onko jousto mahdollista vai ei, mutta säännöistä löytyy kyllä joustovaraa ja huolella tarkastelemme sitten seuraamia, seuraavia vaiheita tässä vuoropuhelussa. Mutta nyt varmaankin on aika antaa puheenvuoro komission jäsenille ja ensin varapuheenjohtaja Dombrovskis. Paldis, ole hyvä. Thank you, uh, Roberto. On... Kiitos Roberto, arvoisat jäsenet, hyvät kollegat. Komissio hyväksyi syksypaketin 21. päivä marraskuuta. Ja että siitä alkaa vuoden 2019 ohjausjakso. Meillä on ollut kuusi vuotta kasvua. Työllisyysluvut ovat ennätyksellisiä. Kysyntä paranee. Ja tämä näyttää, että meidän strategiamme, jossa on kolme prioriteetti, investointi, rakenteelliset uudistukset eh, ja eh, vastuullinen finanssipolitiikka toimivat. Mutta tietysti eroavaisuuksia maiden välissä on. Joissakin maissa talouskriisi näkyy vielä ja eh, uudistukset puuttuvat. Epätasapainon korjaaminen edistyy, mutta kuitenkin joitakin ongelmia on. Joissakin jäsenvaltioissa Julkinen ja yksityinen velka ovat vielä suuria. Ja tässä täytyisi siis tehdä sopeutuksia tulevia shokkeja varten. Joissakin maissa on korkeita työttömyyslukuja, joissakin sitten taas on puutetta pätevistä työntekijöistä, mutta kuitenkin tästä sitten myöhemmin. Sitten väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos, nämä kysymykset ovat edelleen esillä. Tuottavuuden kasvattaminen on ainoa tapa kasvattaa elintasoa ja hyvinvointia. Tämä kehitys on hidasta, mitä öö, öö, työntekijöiden tilanteeseen tulee eroavauksia on. Tietysti öö, epätasa arvo on muun mm. muassa tulojen osalta. Nyt kun taloustilanne on hyvä, meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös riskit ja epävarmuustekijät, koska tämä tilanne ei tule jatkumaan ikuisesti. Siksi tutkimuksessa vaaditaan toimia. Kansallisella tasolla tuottavuutta täytyy lisätä, osallist- uskottavuutta ja meidän täytyy myös tehdä investointeja. Jäsenvaltioiden täytyy käyttää, pienentää velkoja ja lisätä myös finanssibuffereita. Meidän täytyy vahvistaa me olemme ottaneet tärkeitä askeleita EMUn vahvistamiseksi, esimerkiksi pankkiunion ja ESMn vahvistaminen, mutta tässä kuitenkin täytyy vielä hyväksyä näitä päätöksiä muun muassa liittyen pääomamarkkinaunioniin ja pankkiunioniin. Minä odotan keskustelua tästä sitten huomenna. Ja kun me vahvistamme arkkitehtuuria, niin tässä täytyy toki ottaa myös huomioon talous- ja sosiaalipolitiikka kansallisella tasolla. Minä tiedän, että valiokunta tekee mietintöä, mitä tähän tutkimukseen tulee. Toki nämä kysymykset ovat teknisesti myös monimutkaisia ja niihin tarvitaan myös määrärahoja. Siksi budjettia on kasvatettu, mitä rakennemuutoksiin tulee. Tätä kautta komissio voi antaa tukea jäsenvaltioille, jos jäsenvaltiot sitä pyytävät liittyen rakenteellisiin uudistuksiin. Seuraavana vuonna Meillä on noin 600 pyyntöä lähes kaikista jäsenvaltioista. Ja budjettia on kasvatettu, mutta kuitenkin kysyntä on kaksinkertainen määrärahojen liittyen. Vuoden 2020 jälkeen ehdotamme, että me emme ainoastaan teknistä apua, vaan myös taloudellista tukea. Meillä on mietintö luonnos tästä asiasta parlamentissa, joten minä odotan, että te hyväksytte sen nopeasti ja toivon, että sitten voidaan edistyä nopeasti. Tämä liittyy tietysti myös investointien stabilisointiin. Sitten euroalueen suositukset. Me keskitymme tässä kahteen avainalueeseen euroalueen toimivuudessa. Tässä pitäisi tukea osallistavaa kasvua muun muassa. Tässä painotetaan sitä, että tuetaan työmarkkinoita ja vähennetään velkaa muun muassa. Ja jäsenvaltiot, joissa velkataso on suuri, sen tulisi sitä pienentää ja niillä täytyisi olla myös finanssipoliittisia puskureita. Kehitys on ollut myönteistä, mutta kuitenkin meidän täytyy toimia. Tämän viestimme olemme saaneet myös muilta tahoilta. No sitten mitä budjettisuunnitelmiin tulee, me olemme antaneet lausunnon kuudennen kerran. Ja tämä koskee kaikkia euroalueen niin jäsenvaltioita. Tässä on annettu suunnitelma, joka on vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen. Ja tämä tietysti tärkeää myös Kreikan osalta tulemme ottamaan tähän sitten vielä kantaa. Julkinen velka on yhden prosentin alapuolella mm, ja yli kolmen prosentin ei mennä BKTstä missään maassa ensimmäistä kertaa, mutta kuitenkin velkaosuus on kuitenkin vielä suuri, puhutaan ehkä noin 85 prosentista. Mitä budjetin toteuttamiseen tulee, niin sillä olisi mainittavia seurauksia. Italiassa kun rakenteellisia ongelmia tulee syntymään. On kuitenkin kymmenen maata, jotka ovat pitäneet kiinni vakaus- ja kasvupaketeissa muun muassa Itävalta, Suomi, Saksa, Liettua, Luxemburg, Malta ja Alankomaat. Viime vuonna näitä maita oli kuusi, Viro, Latvia ja Slovakia on tässä vielä mukana sitten viisi, jotka eivät ole pitäneet Belgia, Ranska, Portugali, Espanja ja Slovenia. Sitten Italiasta vielä muutama sananen. Tämä on ensimmäinen kerta, että komission on täytynyt pyytää, että se muuttaa talousarvioluonnostaan. Mutta valitettavasti meidän täytyi korjauksen jälkeen todeta, että tämä ehdotus ei ole vaatimusten mukainen. Niin kuin neuvosto sanoi, sen pitäisi vähentää velkaa 0,6 prosentilla BKTstä, mutta kuitenkin tässä on havaittavissa kasvua noin prosentilla. Ja tästä seurauksena meidän täytyy myös tarkastella myös tilannetta velkojen näkökulmasta. Viime vuosina me emme ole avanneet liiallisen vajen menettelyä. Nyt kuitenkaan tässä ei ole tänä vuonna pidetty kiinni näistä kriteereistä. Ja, mm, eli kriteereissä siis ei ole pidetty kiinni. Me olemme avanneet tämän menettelyn ja mm, euroryhmä on myös tukenut tätä meidän päätöstä. Eli me olemme Italian viranomaisten kanssa yhteydessä jatkuvasti ja myös hallituksen kanssa, jotta me voisimme taata sen, että Italian budjetti olisi yhteisten sääntöjen mukainen, mutta vuoropuhelun täytyy kuitenkin olla sellainen, että se tuo muutoksia ja meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Ja velka ei tässä kuitenkaan johda kasvuun ja tätä kautta taloudesta tulee myös haavoittuvampi. Ja tämä sillä voi olla vastakkaisia vaikutuksia kasvuun. Ja tämä e-, epävarmuus vaikuttaa myös korkei, korkoihin ja taloudelliseen kasvuun. Me tarvitsemme vakautta tämän Italian intressissä ja koko Euroopan intresseissä. Me tulemme nyt päättämään seuraavista askeleista. Me olemme yhteydessä Italian ja käymme keskustelua tästä aiheesta. Annan tässä nyt sitten kollegalleni puheenvuoron. Vice President Dombrovskis. Kiitoksia varan puheenjohtaja Dombrovskis, Pierre Moskovitsi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä Valdis. Kiitoksia tästä kutsusta. Ja niin kuin Valdiskin sanoi, tällainen talous talouden vuoropuhelu komission ja parlamentin välillä on tärkeä. ajatellen avoimuutta ja demokraattisuutta eurooppalaisessa ohjausjauksessa. Tiedätte kyllä, kuinka tärkeää Tärkeitä kysymyksiä nämä minulle ovat. Eurooppalainen ohjausjakso on viimeinen ennen Euroopan vaaleja ensi vuoden toukokuussa. Nyt ei puhu niinkään talouspolitiikkojen koordinaatiosta, vaan kerron EUn tilanteesta yleensä. Tähän liittyy paradoksi, nimittäin taloustilanne ja finanssipoliittinen tilanne euroalueella on täysin positiivisella pohjalla. Talouden kasvuminen, talouden taloudenpidon paraneminen jatkuu eri rytmeissä, mutta mutta riskit ovat silti huomattavia, epätasapainoa, kaikenlaista epätasapainoa on olemassa taloudellista sellaista, mutta myös poliittista epätasapainoa, jonka hyvin tunnemme eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä haluaisin lähteä liikkeelle tästä mm, kertomuksesta, koska koskee varoitusmekanismia ja tässä yhteydessä komissio tutkii näitä erilaisia riskejä. 21. marraskuuta annettiin tämä kertomus varoitusmekanismista ja tämä todistaa, että makrotalouden korjausliikkeitä tehdään Euroopassa ja siinä myös identifioidaan useita haavoittuvaisuuden lähteitä kansantalouksissamme joissakin on vielä vaihtotaseen vajetta, jakautuminen on epätasapainossa, monissa maissa on merkkejä talouden ylikuumenemisesta, tähän liittyy nopeaa kasvua, kustannukset ja palkat nousevat, asuntojen hinnat ovat jo aika korkealla tasolla. Tässä kontekstissa komissio on päättänyt syvällisellä tavalla tutkia tilannetta 11 jäsenvaltiossa, jos on todettu epätasapaino tiloja. Viimeisellä kaudella Saksa, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Alankomaat ja Portugali ja Ruotsi mainitsin nämä tässä aakkosjärjestyksessä, paitsi kaksi, kahdesta maasta ollaan kaksi maata, erityisesti luupen alla Romania, siellä riski liittyy kilpailukykyyn ja sitten Kreikan tapaus, sitä arvioidaan syvällisesti ensimmäistä kertaa kolmannen avustusohjelman jälkeen komissio tulee esittelemään syvällisemmän raportin maakohtaisesti. Ne julkaistaan ensi vuoden alussa. Nyt haluaisin esitellä teille johtopäätökset 2019 budjettiesityksistä täydennäistä, mitä Valdis sanoi. Tähän liittyy hyvä uutinen tähän pakettiin, nimittäin suuri enemmistö jäsenvaltiosta on päättäväisesti jatkanut julkisen talouden tilan korjaamista, niin kuin viime vuosina on jo tehty. Euroalueen budjettivajeet ovat selvästi alle yhden prosentin 0,6-0,8 paikkeilla tai välillä. Kolme prosenttia olisi ollut tällainen äh, raja on pyritty saamaan myös valtionvelkaa alle 60 prosentin, ja niitäkin maita löytyy. Hyvä uutinen, varsinkin jotkut näistä maista, erityisesti Saksa ja Alankomaat, aikovat käyttää osaan budjettitilanteesta rakenteellisiin uudistuksiin, ja tätä kautta ne voivat lisätä talouden kasvua ja saada aikaan suurempaa tasapainoa. Jo pitkään Euroopan komissio on vedonnut tällaisten korjausliikkeiden puolesta ja olemme tyytyväisiä, että nyt niitä alkaa tapahtua. Kuitenkin velan taso on vielä korkealla tasolla ja rakenneuudistukset ovat riittämättömiä. Tässä mielessä komissio esimerkiksi on suhtautunut Belgian, Ranskan, Italian, Portugalin, Slovenian ja Espanjan budjettisuunnitelmiin ei ole täytetty Euroopassa budjettikurin vaatimuksia. Pitää siis pysyä valppaana Tällaisia suosituksia teemme euroalueelle. Jäsenvaltioiden pitää hyötyä kasvun tilanteesta, joka vieläkin jatkuu ja ennen pitää enemmän ponnistella rakenteellisissa uudistuksissa. Se on ainoa moottori, jolla voidaan vähentää julkista velkaa. Lopuksi haluaisin korostaa kahta erityistapausta. Italiaa, johon Valdis jo viittasi, ja sitten puhun myös Kreikasta. Ensinnäkin Italia. Meidän analyysimme on vahvistanut, niin kuin tässä on todettu, että tähän liittyy riski, joka on hyvin vakava, että ei noudateta kasvu- ja vakaussopimuksen säädöksiä. Kun hyväksymme kannanottomme 21. marraskuuta, kun arvioimme velkaa, niin dialogi Italian viranomaisten kanssa on jatkunut rakentavalta pohjalta ja tiivissä muodossa. Puheenjohtaja Juncker äh, illallisti pääministeri Kontin ja valtiovarainministeri Trian ja minun kanssani ja keskustelemme G20 myös myönteisessä hengessä pääministeri Konten ja valtiovarainministeri Trian kanssa. Me tapaamme heitä vielä nyt ensi keskiviikkona Brysselissä ja yhteydet teknisellä ja poliittisella tasolla jatkuvat koko ajan. Voin todeta nyt kahden viikon ajalta sen, että sävy on muuttunut ja on tahtoa tehdä yhteistyötä enemmän Italian puolella. Olen tietenkin tästä itse tyytyväinen. Italian hallitus tuntuu suhtautuvan nyt avoimemmin siihen, että voidaan vähentää vajetta 2019 ja poliittisilmoitukset, joita asiasta on jo tehty, niin tämä on kaikki oikean suuntaista toimintaa. Tietenkin tarvitaan konkreettisia sitoumuksia, joihin liittyy uskottavat ja mm, määrällisesti asetetut luvut, jos me haluamme todellakin muut, jos, jos halutaan, että me muutamme omaa analyysiämme. En halua tässä tämä valiokuntahan on osoittanut jo joustoa, anteeksi komissio on osoittanut joustoa Italian suhteen ja tulee rakenteellisiin uudistuksiin, investointiin, suhdannetilanteeseen, luonnonkatastrofeihin, turvallisuuskysymyksiin. Tämä on nyt 30 miljardia euroa koko summa ja lisäksi olemme myös näyttäneet, että me pystymme käyttämään liikkuvaraa, joka on sallittua kaikki tämä on edelleenkin voimassa. Voimassa on sekin, että me emme voi ohittaa kasvu- ja vakaussopimuksen Sitähän kaikkien valtioiden pitää noudattaa ja komissio valvoo sitä, eikä voida poiketa tästä. EU on järjestelmä, joka perustuu sääntöihin ja säännöt on tehty sen takia, että niitä noudatetaan. Pakta, sunt servanda. Rinnakkain näiden keskustelujen kanssa komissio valmistelee seuraavia juridisia vaiheita sen jälkeen, kun neuvoston talouspoliittinen komitea on kannanottonsa, tässä vaiheessa voidaan perustella, että voidaan aloittaa menettely, joka johtuu liiallisesta vajeesta ryhmän päätöksenä. Me teemme työtä kahden asian pohjalta. Käymme tiivistä dialogia ja valmistelemme vakavissamme tulevia vaiheita. Nämä molemmat ovat aivan välttämättömiä haluamme voida keskustella rakentavassa hengessä päättäväisesti, jotta voimme puolustaa eurooppalaisten budjettisääntöjen eheyttä. Ja kello käy ja aika on vähän. Sitten Kreikasta komistossa seuraa tämän maan tilannetta paljon. Puhutaan paljon siitä, paljon enemmän silloin siitä, kun junat ovat myöhässä, mutta jos tulee ajoissa, niin ei juurikaan puhuta. Ja Kreikka kuitenkin jatkaa äh, aika hyvin normalisoimisen tiellä. 2019 budjettiesitys on saatu perusjäämä yli 3 prosenttia, se noudattaa sääntöjä, on sääntöjen mukaista, näin voidaan välttää leikkaukset. Ensi vuonna olen tyytyväinen tästä, koska myös euroryhmä on tämän jo hyväksynyt. Olen tyytyväinen myös siitä, että budjettiesityksessä on toimenpiteitä, joilla tuetaan sosiaalista osallistavuutta ja kasvua. Ja sitten tämä vahvistetun valvomisen järjestelmä, kun seurataan rakenteellisia uudistuksia Kreikassa, näihin merkeihin todellakin pitää kiinnittää huomiota. Tulokset ovat epätasaisia. Uskon, että Kreikan viranomaiset kiinnittävät huomiota siihen, mitä heidän vielä pitää tehdä ja ymmärtävät, että heidän pitää noudattaa sitoumuksia. Se on olennaisen tärkeää, koska nämä uudistukset liittyvät lisävelkahelpotuksiin, joka olisi noin 750 miljoonaa euroa ensi vuonna, mutta Tämä on myös tärkeää, että voidaan tukea taloudellista kasvua. Pitää jatkossakin eh, jatkaa tämän menestyskertomuksen mm, aikaansaamista. Haluamme, että Kreikka voi itsenäisesti harjoittaa talouspolitiikkaa ja päästä kasvun tielle. Ja tähän päätänkin johdantoni ja olen tietysti valmis vastaamaan valiokunnan kysymyksiin kollegani kanssa. Uh, Kiitoksia. Kiitän sekä Valdis Dombrovskista että Pierre Moskovitsia. Minun täytyy nyt muistuttaa vieraitamme ja kollegoimme siitä, että kello yhdeksältä meidän pitää alkaa äänestää, joten nyt olen hyvin tiukkana puheenvuoroajoissa. Pitää varmaan pitää kiinni neljän minuutin jaksosta, muutoin, muutoin ei ole mahdollista alkaa äänestää kello yhdeksän alkaen. Joten lähdetään liikkeelle mutta minäkin haluan kiittää teitä molempia, koska puhuitte varsin selvä, selväsanaisesti ja tämä on mielestäni oikea lähestymistapa oikeudenmukainen tapa käydä vuoropuhelua, pyrkiä löytämään rat, rakentavia ratkaisuja, koska liiallisen vajeen menettely olisi kielteistä Italian kannalta. Siksi on vain oikeudenmukaista, että joustovaraa antaa yhtä lailla kaikille Toisaalta tietenkin toivon, että Italian hallitus ymmärtää, että on tietty raja pelaamiselle ja leikkimiselle. Pitää saada aikaan uskottavia lukuja ja lupauksia ja sitoumuksia, koska muutoin on vaarassa syntyä suuri väärinkäsitys. Mielestäni rakentava lähestymistapa varmasti tulee auttamaan molempia osapuolia, jotta edetään näissä asioissa tulevina päivinä, koska aika on hupenemassa joten kiitän vielä tästä käytännönläheisestä suhtautumisesta komissaarien toimesta. Sitten ensimmäinen puhuja on esittelijämme Tom van den Kandelaar. Ole hyvä. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Käytän äidinkieltäni, joten ehdottaisin, että laitatte kuulokkeet korville. Arvoisat kollegat, hyvät komission jäsenet, pari huomiota ja yritän tänään esittää neljän minuutin sisällä. Mitä tulee ikääntymiseen ja Italian it- ikääntymiseen liittyen, niin tilanne ö, muuttuu melkoiseksi haasteeksi. Minun mielestäni se edellyttää todellista visiota pidemmälle aikaa välille. Ja se on vaikea ympätä tähän poliittiseen lainsäädäntökauteen. Kuten komission jäsen sanoi, niin nyt vaalit ovat tulossa ja ehkäpä meidän pitäisi hyödyntää tätä ohjausjaksoa siten, että me kehitämme pidemmän aikavälin vision, mutta meidän täytyy ryhtyä toimiin ja se tarkoittaa sitä, että tämänhetkiset äh, demografiseen muutokseen liittyvät kustannukset kasvavat kasvamis, kasvamistaan myös muun muassa terveydenhuoltopuolella ja yhä pienempi ryhmä joutuu kantamaan yhä suuremman kustannuserän ja EKP on ilmoittanut, että vuoteen 2070 tämä vanhushuoltosuhde on kasvamassa huomattavassa määrin nykyistä 32 prosentista. Tämä tulee vaikuttamaan huomattavassa määrin siihen, miten rahoitusjärjestelmämme ja taloudellinen toimintakykymme kestää. Joten kysyisinkin komissaarilta, että kuinka tärkeänä pidätte tätä kysymystä. Asiaa käsitellään kylläkin, eli tätä huoltosuhdetta välillä siihen puututaan, mutta haluaisin korostaa kiireellisyyttä, että mitä komission pitäisi tehdä omasta mielestään ja sitten komission liittyvä kysymykseni, herra puheenjohtaja. Viime viikolla näimme, miten yrittäjät protestoivat ja työntekijät ovat myöskin protestoineet. Infrastruktuurihankkeet ovat jäissä. Italia tulee pysymään edelleen tällaisena hankalana maana. Onko komissio samaa mieltä ja onko teidän mielestänne tärkeää, että nyt pidetään erossa äh, tuotantoon liittyvät investointitoimet ja toisaalta taas äh, sosiaalisalan äh, investointitoimet? Kiitoksia. Thank you uh, for those uh, questions. So... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Lähden liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä joka koski pitkän aikavälin haasteita, joita EUn edessä on, mukaan lukien iästön vanheneminen. Siksi rakenteellisen uudistuksen osassa korostamme kovasti pitkän aikavälin eläke- ja terveydenhuollon huoltosektorin uudistuksia juuri tarkoituksena varmistaa kestävyys pitkällä aikavälillä, mitä tulee sosiaaliturvajärjestelmän, terveydenhoitojärjestelmän ja samalla varmistamme eläkkeiden riittävyyden. Ja sitten tämän takia toisaalta me rohkaisemme jäsenvaltioita toteuttamaan välttämättömiä uudistuksia maakohtaisten suositusten mukaisesti, ei tietenkään pidä purkaa jo tehtyjä uudistuksia, niin kuin ikävä kyllä olemme nähneet jossakin tapauksessa käyneen, mutta olette aivan oikeassa. Tämä kysymys auttaa käsittelemään tulevin, tai tätä tulee käsittelemään tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, ja ajan mukana teemme sopeutuksia ja ajan mukaan niistä tulee vähemmän dramaattisia ja pyritään säilyttämään samalla eurooppalainen sosiaalinen malli. Sitten Italiasta ja investoinneista. Kuten te tiedätte, Italia on ollut se maa, joka on ehkä eniten hyötynyt lisäjoustosta, joka on liitetty kasvu- ja vakaus-, vakaus- ja kasvusopimuksen säädöksiin. Italia on myös eniten yksi eni, niistä maista, joka on, eniten, joka on eniten hyötynyt Euroopan strategisesta investointirahastosta Junckerin suunnitelmasta niin ja se on saanut myös paljon apua EU-sta, koska rakenne rahastoista ja koheesiorahastoista investointirahastoista, joten kyllä varmasti nyt sitten voidaan käyttää näitä varoja investointeihin riittävällä tavalla, mutta samanaikaisesti meidän pitää voida nähdä, että se mitä siellä tehdään, tehdään sellaisella tavalla, joka on finanssipoliittisesti kestävällä pohjalla, eikä johda kestämättömiin finanssipoliittisiin tilanteisiin, mitä tulee budjettivajeisiin ja julkiseen velkaan. Sitten tämä ei varmaan ollut vielä viimeinen kysymys Italiasta. Sitten seuraavaan kysymyksen, sitten Pervaus Peres. Euh, Kiitos, haluaisin palata Italian kysymykseen vielä, koska kaikki varmasti ovat ymmärtäneet herra Moskovisin puheesta, että jos haluaa jotakin irti Brysselistä, on parempi käydä vuoropuhelua kuin lyödä ovi kiinni. Tämä on siis myönteistä tämä vuoropuheluosuus. Nyt sitten kysymykseen tie, jonka Italia on valinnut, herättää kyllä kysymyksiä. Mikä teidän mielestänne olisi paras tapa, reitti Italialle, ei niin, ettei että kyse olisi vain sopimuksen säännöistä. En ole varma, että se sopii kovinkaan hyvin EU- tai euroalueellekaan, vaan pikemminkin, että e- Italia löytäisi kasvun jälleen ja tätä kautta sen tilanne helpottuisi ja sen kansalaiset voisivat paremmin kuulua myös eurohankkeeseen ei tietenkään tarkoita, että pitäisi toimia jonain joulupukkina, mutta miten teidän mielestänne tässä pitäisi toimia jatkossa? Mitä tulee sitten vielä Kreikkaan? Haluaisin, että täsmentäisitte tai kertoisitte tarkemmin, miten voidaan määritellä nämä uudet modaliteetit, koska rekisteriähän tässä on muutettu, on siirretty eh, ohjelmista uuteen vaiheeseen ensimmäistä kertaa, joten miten aiotte toteuttaa tätä uutta menettelytapaa, joka nyt on ensimmäistä kertaa käytössä? Je ne vais pas faire de, de sur le caractère. En halua kommentoida siitä, onko tämä kasvavakaussopimus perusteltua vai ei, mutta tähän sopimukseen kyllä liittyy oma tiukka logiikkansa ja logiikka on se, että toimitaan niin, että julkinen velka, joka on talouden ehdoton vihollinen, koska se estää mitä tahansa valtiota käyttämästä liikkumavaraa, eikä se poikkaan investoida. julkisen velka pitää siis tämän takia padota, ja Italian perusongelma liittyy juuri suureen velkataakkaan. 31 prosenttia suhteessa BKT, ja reitti, jota tässä alun perin määriteltiin, niin tämä ei mahdollista sitä, että velkaa voidaan alkaa vähentää. Velkahan kasvaa, vaikka puretaan kaikkialla kuitenkin, jos liian hitaasti, mutta kuitenkin muutama prosenttiyksikköä vuodessa budjetti, joka päät, tuo velkaantuneisuutta lisää mukanaan, niin se on budjetti, joka vain heikentää ja köyhdyttää maata, eikä tuo mukanaan kasvua, niin kuin toivotaan. Tämän kysymyksen juuri teimme Italialle. Ja tällaisia vastauksia odotamme. En ole tässä antamassa mitään lukuja, ei ole mitään taikalukuja, mutta syvällinen logiikka kuitenkin, joka liittyy vakaus- ja kasvusopimuksen juuri tämä, pitää saada aikaan sellainen pitkän aikavälin suunnitelma, että velka tulee kestävälle pohjalle. Siis tarvitaan sellainen suunnitelma, joka ei estä Italian hallitusta toteuttamasta poliittisia valintoja, komissio ei tätä päätä, mutta näiden valintojen pitää sopia kuitenkin yhteen vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen kanssa. Tätä kautta tämä reitti voidaan suunnitella, tätä kautta voidaan vähentää julkista velkaa, mitä tulee Kreikkaan. Sitä valvotaan nyt vahvistetulla tavalla. Me olemme halunneet toimia niin, että tämä vahvistettu kontrolli on asia, josta on paljon keskusteltu, mutta se ei saa olla neljäs naamioitu ohjelma. Eikö näistä tästä saa olla kyse. Tässä vain seurataan, valvotaan tilannetta ohjelman jälkeisessä tilanteessa. Näin tapahtuu myös muissa jäsenvaltioissa. Pitää harrastaa se vahvistettua kontrollia, koska sitoumukset, joihin Itä- Kreikka on ryhtynyt, niistä pitää pitää kiinni. Neljä kertomusta annetaan vuodessa. Kaksi liittyy juuri Euroopan ohjausjaksoon. Ja voinkin kertoa, että tämä ensimmäinen tehtävä su- sujui todella hyvissä olosuhteissa, koska yhteistyö Kreikan viranomaisten kanssa oli aivan erinomaista ja raportti on tässä aivan selväsanainen. Nyt vielä täytyy ottaa selvää, mitä vielä täytyy tehdä ja mikä on toiminut ja mikä ei. Thank you. Kiitos. Caroline Nachtedal. Yes, dank u voorzitter. Commissaris Moscovici, dat u hier in het parlement... Kiitos. Kiitos komission jäsenet, että olette täällä keskustelussa jäsenvaltioiden budjetista. Puhun Italiasta. Haluaisin kiittää komission tiukkaa liitä, miten on käsitelty tätä kysymystä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittää, huo, liittyy huoleen ja tähän Italian kysymys, koska tässä ei pitäisi nyt antaa mitään vihreää valoa niin kuin on tapahtunut. Ja, ja komission kanta on ollut tässä ehkä hieman konservatiivisempi tässä puhuttiin 2,1 prosentista, siis juuri alle 3 prosenttia. No ehkä tämä nyt on sattuma, mutta voitteko taata sen, että tässä ei neuvotella puitteista, koska mielestäni tosiasiat ovat niin kuin ne ovat ja tämän kaiken täytyy tapahtua riippumattomasti. No sitten toinen kysymys liittyy liittyy Ranskan talousarvion. Siellä puhutaan 2,8 prosentista ja komission odotusten mukaisesti ö, siis näin on. Ja jos Macron ei nyt ehkä ole samassa tilanteessa kuin Italiassa ollaan, mutta kuitenkin menoja tullaan todennäköisesti lisäämään. Mutta emun uskottavuus ja tässä, poliittiset kysymykset ovat tässä keskeisessä asemassa ja meidän ei pitäisi ottaa mitään riskejä. Olette varmasti siitä samaa mieltä. Uh, okay. Thank you. Uh... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnäkin, mitä tulee Italiaan, siihen liittyy vielä muutama lisähuomio. Eli nimellisvaje luvut vaihtelevat. Italian ennuste on 2,4 ja meidän 2,9, eli se luku, johon viittasitte, mutta mitä tulee vakaus- ja kasvusopimuksen tai vain osio, niin me emme katso vain ainoastaan nimellisvajetta, niin kuin Pierre totesi, kolme prosenttia ei ole mikään tavoite taso, eli me mittaamme sitä, että missä määrin kansallinen budjetti on yhteneväinen syklin kanssa ja erittäin tärkeänä pidättäkö, että jäsenvaltiot voivat saavuttaa keskipitkän aikavälin tavoitteita. Tarkoituksena on päästä koko syklin aikana, jakson aikana tasapainoisen tilanteeseen. Eli me emme voi vain ainoastaan tuijottaa tätä kolmea prosenttia, se olisi aivan liian pelkistetty lähestymistapa. Lisäksi viittasitte myöskin Ranskaan puheenvuorossanne, joten ottakaamme tämä vertailu esille. Ranska ja Italia saivat suosituksensa, jotta päästään 0,6 prosenttiin PKT BKT suhteutettuna rakenteellisena muutoksena. Ranska on päässyt omien ennusteidensa mukaan 0,3 prosentin, Italian hallitus omien laskelmiensa perusteella 0,8 prosentin minuksen joten nämä ovat selvästi aivan eri lukuja ja tapauksia ja niitä pitäisi sellaisena myöskin käsitellä. Ja kannattaa myöskin pitää mielessä, että Ranskan nimellisvaje on korkeampi tänä vuonna ja syynä on tämä kerranaisvaikutus johtuen veropoliittisista muutoksista. Muuten oltaisiin päästy 1,9 prosentin tasoon. Ja sitten täytyy ottaa huomioon tulevat uudet ehdotetut toimenpiteet, mutta niitä ei voida huomioida ennen kuin on tarkempaa tietoa niiden sisällöstä. Ja mitä tulee emu eh, kommenttiin, niin on tietenkin selvää, että siltä osin meidän pitäisi päästä Aimo Harpoksen eteenpäin. Kiitoksia. Euh, euh, Yksi lause vain vastaukseksi, kun mahdollisesti verrataan Ranskaa ja Italiaa. Säännöt ovat samat kaikille sääntöjen tulkinta ja toteuttaminen tietenkin on myös samanlaista kaikkien kohdalla. Thank you. Sven Giegold. Thank you. Kiitos. Tilanne Italian suhteen ei mielestäni ole mitenkään yksinkertainen. Sixpackin säännöt ovat sellaisia, että monet ryhmät ovat suhtautuneet niistä kriittisesti. Monet ovat sitä mieltä, että me olemme tehneet virheitä kompromissin suhteen, mutta mikään yhteisvalit, yhtenäisvaluutta ei voi toimia ilman sääntöjä. Ja mitä sitten Italian talousarvion luonnokseen tulee, niin se on vääränlaista taloudellista simulointia, stimulointia siksi, koska tässä käytetään lisämäärärahoja ja tässä täytyy maksaa sitten ikään kuin kaksi kertaa, koska tässä on korkomatkoja ja sitten toki on myös investointi konsulttien epävarmuus. Eli tässä ei ole minkäänlaista stimulointia ja mielestäni komissio on toiminut aivan oikealla tavalla, kun se on ottanut selkeästi kantaa. No, sitten on tietysti myös laillinen epävarmuus liittyen tähän menettelyyn. Niin kuin aikaisemminkin sanottiin, niin te pohjasitte nämä toimet ei niinkään vajeeseen, vaan siihen, että velkakriteerejä on rikottu. Mutta ennen sitä te sanoitte, että oli riittävä, jos budjetti vajekriteereistä pidettiin kiinni. Ja poliittisesti sanottuna, ettekö te usko näihin velkakriteereihin, koska jos pakottaisitte, että Italia vähentää velkaansa kolmella ja puolella prosentilla BKTstä vuosittain, niin jos ei ole kasvua, niin te tappaisitte Italian talouden. Siksi te ette käyttäneet tässä velkakriteereitä, mutta kuitenkin nämä toimet nyt sitten pohjataan näihin kriteereihin, joita ei oikeastaan ole edes käytetty. Ja tämä näyttää sen, että Sixpackissa on huomattavia puutteita. Ja vastaatteko te nyt esitettiin kriteerin, että Sixpackin hallinnointi on liian monimutkainen, siinä on laillisia porsaanreikiä, kun ja siinä pitä, sen pitäisi olla yksinkertaisempi eh, ja siinä pitäisi olla järkevämpiä sääntöjä. Viimeinen kysymys liittyen Saksaan. Toimet Italian suhteen ovat mielestäni oikeutettuja, mutta Saksan ylijäämä ja makrotaloudellinen epätasapaino on asia, jonka kaikki tietävät, koska te viimeinkin puututte yhtä lailla eh, Saksan ylijäämiin, koska muuten tässä äh, riskeerataan unionin poliittinen tasapaino. Tässä on erilaisia standardeja. Täytyy todella olla hyvin arkaluontoinen äh, ja tarkka näiden äh, kysymysten suhteen. Moskovitsi. Kiitoksia sitten Pierre Moskovitsi. Discussion on the um, rules themselves Uh, Keskustelu säännöistä ei tietenkään ole mikään tabu komissiossa. Tietenkin me niitä arvioimme ja varmastikin ne voisivat olla yksinkertaisempia ja selkeyttä voitaisiin ottaa mukaan sääntöihin, koska on jotakin käsitteitä, jotka ilmeisestikin ovat varsin hankalia käyttää, mutta silti Minkälaisia kysymyksiä esitimme Italian hallituksille kirjeessämme? Tähän tunnette kantamme ja sitten me kysymme pyysimme rakenteellisesta budjettivajeesta, julkisesta velasta, kysyimme myös kasvusta ja luonnollisesti tämä yhteys näiden kolmen asian välillä ja se seikka, että me emme pidä tätä talousarviota tarpeeksi selkeänä, mitä tulee rakenteelliseen vajeeseen juuri velan takia, ja se ei pysty synnyttämään tarpeeksi kasvua, erityisesti johtuen investointiosuudesta, joka sitten johti meidät tähän eh, merkittävään poikkeamaan. Se on ihan faktuaalinen. Käytti sitten mitä tahansa kriteerejä, niin tämä tuli selväksi. On selvää, että velkamenettely olisi ensimmäinen, ensimmäistä kertaa siksi valmistelemme tätä rinnakkain. Ei haluta hypätä tästä mikään johtopäätöksiin, koska mehän haluamme käydä vuoropuhelua, joka voi sitten johtaa ratkaisujen löytymiseen, jotka molemmat tahot voivat hyväksyä ja näin voidaan välttää sitten muut johtopäätökset, jos se vain on mahdollista. Mutta teemme yhdessä työtä valmistelun ja dialogin kanssa samanaikaisesti ja otamme selvää, mikä tulee olemaan vuoropuhelun lopputulos. Sitten kysymys Saksasta. Luonnollisesti meillä on kaksi menettelytapaa käytössämme, meidän, mutta ne eivät ole kylläkään ihan täysin samanlaisia, identtisiä. Toinen on hyvin täsmällinen jo nyt, Tähän liittyy tiettyjä mekanismeja, joiden käyttö on selvää. On, tähän liittyy ja vähän iskuvoimaa ja on mahdollista, mahdollista käyttää seuraamuksia, sanktioita. Toinen taas erilainen luonteeltaan tämä toinen kysymys. Mutta minkä asian nyt voin tänä päivänä nähdä ja suomesta hyvä on, että ensimmäistä kertaa kaikki maat pyrkivät nyt täyttämään sääntöjä ja Saksakin yrittää täyttää sääntöjä asiassa, niin kuin puheenjohtaja usein on todennut, ja ensimmäiset ponnistelut on otettu käyttöön, jota käytetään ylijäämää, jotta voidaan tätä kautta vähentää rakenteellisia epätasapainoja. Kuten sanoin, me aiomme tutkia asiaa syvällisesti useissa eri maissa, mukaan lukien Saksassa, ja sen jälkeen sitten tulemme tekemään ehdotuksen tämän talouspolitiikan ohjausjakson yhteydessä. Kiitoksia Martin Serdevan. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset molemmille komission jäsenille. Kiitokset, että olette valmiita keskustelemaan kanssamme. Ei kysymystä Italian liittyen, vaan euron roolin maailmanmarkkinoilla. Komissiohan tähän liittyen otti kantaa ja sitten EMS ja rahasto ja mitä tulee euron tilanteeseen maailmassa komission lausuntoja korostaa juuri vahvennettua euroa ja siinä sanotaan, että euron roolin vahvistaminen edellyttää euroalueen tilanteen vahvistaminen markkinoilla, mutta mehän tiedämme, että nyt on tarjolla ylijäämiä. Mitä aiotte tehdä, jotta tämä suoritustaso euroalueella laskisi? miksi ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, joissa kauppa sen ylijäämä on ollut korkea, niin kuin kollega Giikoltkin tässä tuossa totesi, ja olisiko paikallaan, että ylijäämämaat, jotka aiheuttavat euroalueella itsekin epätasapainotiloja, niin joutuisivat maksamaan tasausmaksuja. Siinä toinen kysymys, ensimmäinen liittyy ESMään Viime viikollahan ECOFIN neuvostossa ilmeisesti päästiin aimahorppauksen eteenpäin ja kysyisinkin äh, ensin, että missä vaiheessa ESM backstop on tarpeen ja jos sitä tarvitaan, niin uskotteko, että lainat ovat maksettavissa lyhyellä aikavälillä sillä nehän myönnet, rahaa myönnetään pankille kriisiaikoina vai käykö tässä niin, että loppupeleissä veronmaksajat taas joutuvat nämä kustannukset kantamaan. Kiitoksia. Yeah. Uh, <clears throat> thank you uh, for those, uh... Kiitos näistä kysymyksistä. Viime viikolla komissio teki tiedonannon, joka koski euron vahvistamista kansainvälisesti. Siinä tarkasteltiin eri alueita, esimerkiksi maksut, Siinä oli käytännönläheisiä ehdotuksia. Sitten kansainvälinen kauppa. Siitä teimme suosituksia jäsenvaltioille. Esimerkiksi energia-alalla tehtävä kauppa. Ja sitten teidän kysymyksenne liittyi vaihtotaseeseen. Se koskee euron käyttöä tällaisena reservivaluuttana – koska nehän ovat määrärahoja, joita voidaan sitten käyttää euroalueen ulkopuolella tai EUn ulkopuolella. Tämä on tietysti selvää. Ja kuten näette, me emme ehdota tässä käytännönläheisiä askelia liittyen tähän kysymykseen. Me käsittelemme tätä eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Eli käsittelemme tätä makrotaloudellisen epätasapainon menettelyn puitteissa. Ja Saksa ja Alankomaat muun muassa ovat nyt sitten tässä menettelyssä mukana. Ja ne ovat myös tässä ohjausjaksossa tarkastelun alla. kriisinratkaisurahasto ja tämä backstop-kysymys. Eli ensinnäkin eh, ja tässähän jos nyt joku, jonkun maan pankki, joka on siis eh, systeemisesti tärkeä pankki, niin, niin tässä suunnissa on mukana, eh, että nämä kysymykset otetaan huomioon keski- ja pitkällä aikavälillä. tässä siis sitten vältetään se, että veronmaksajat joutuu maksamaan. Ja sehän on tämän mekanismin tarkoitus. Ja meillä on tämä kriisinratkaisurahasto ja pankkisektori on vastuussa näistä rahoista. Ne ainoastaan maksavat ja me puhumme nyt tällaisesta backstopista tähän kriisinratkaisurahastoon, koska kysymys kuuluu, mitä tapahtuu, jos kriisinratkaisurahastossa ei enää ole rahaa. Ja siksi me komissiossa haluamme nopeuttaa sitä, että otetaan käyttöön tällainen äh, backstop ja kun puhumme riskien vähentämisestä pankkiunionissa, niin meidän täytyy pystyä liikkumaan myös tämän asian suhteen. Kiitos. Thank you, Laura Gea. Kiitoksia sitten. Laura Gea. Presidentti, komissaari. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenille Kiitokset, että käsittelette Italian näin juuri jaksain. Mutta sanottakoon suoraan, että en voi hyväksyä sitä, että tässä annetaan ymmärtää, että me haluamme todellakin pistää rahaa palaamaan. Tämä vaje ei johdu menopolitiikasta, vaan väärästä edellisen hallituksen toiminnasta ja politiikasta. Siinä huomioitiin erinäisiä intressejä ja korkoja piti maksaa, joten me emme kaipaa sellaista heikkoa Italiaa, josta ei löydy kasvua. Jos näin on, niin silloin pitäisi olla huolissaan. Eli jos velkataakka kasvaa kasvamistaan. Siihen täytyy puuttua ja se edellyttää uudenlaisia toimia niin kuin kansalaisetkin ovat vaatineet. Ja siihen hallitus pyrkii ja meidän tulisi tukea tällaisia toimia. Ja me olemme vakuuttuneita siitä, että BKT on laskenut juuri unionin vaatiman säästöpolitiikan takia. Ja siitä on syntynyt oravan pyörä, ja näin velkataakka on kasvanut koko ajan. Jopa Stiglitz ja Nobelin palkinnon voittajat ovat tämän vahvistaneet. Vain ainoastaan esitetyllä tavalla voidaan velkataakkaa pienentää, mutta nyt ajetaan, tai aikaisemmat hallitukset ajoivat ekspansiivista politiikkaa ja se on johtanut myöskin julkisen menopuolen kasvun, mutta säästöpolitiikka ei tarkoita sitä, että toimittaisiin vastuuttomasti. Me tiedämme vain, että meidän täytyy tehdä työtä juuri kansalaisten hyväksi. Ja sanottakoon suoraan, että verrattuna EUn tärkeimpiin maihin, niin Konten hallitus nauttii 60 prosentin tukea kansalaisten keskuudessa, mitä tulee kansalaispalkkaan ja työmarkkinoiden vahvistamistoimenpiteisiin, niin tämä tulee väijämättä johtamaan työmarkkinoiden elpymiseen ja näin julkisia investointitoimia voidaan vahvistaa infrastruktuuripuolella ja julkisen tutkimuksen ja kehityksen sekä teknologian puolella. Ja me olemme ylpeitä tästä talousarvio suunnitelmasta. Nyt komission ja Italian on keskusteltava. Nyt ollaan tultu tärkeään pisteeseen. Nyt ei pitäisi katsoa vain pilkkuun paikkaa, koska me tiedämme, että kansa haluaa saada muutoksen aikaiseksi ja on muuttumassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Puolusti tässä talouspolitiikkaa, jota hallitus siellä ajaa. Ymmärrettävää tietysti kuitenkin meidän komissiomme suhtautuu tähän keskusteluun riippumattomasti. Me emme sitä kyseenalaista poliittisia valintoja, joita eh, Italian kansa on halunnut ja hallitus ajaa. Se ei ole tässä ollenkaan aiheena. Vaikka miten sitten tulkitaan tätä velan nousua ja miten, mitä se maksaa, mitä kustannuksia syntyy. Viitan tietysti korkoihin. Tämä tietenkin on ongelma niin Italian taloudelle kuin koko euroalueelle. Ja tämä tässä määrittää meidän mielipidettämme, samoin talouspoliittisen komitean kantaa ja euroryhmä tätä tukee, eikä vielä unohtaa sitä, että euroalueen solidaarinen alue, niin kuin esittelee äh, parlamentaarikko Giegel sanoi, että sääntöjä pitää noudattaa kaikkialla samalla tavalla, muuten se ei toimi. Kolme kommenttia olennaisesta kysymyksestä tässä asiassa, nimittäin tämä vuoropuhelu ja kasvu. En voi antaa täällä sanoa sellaista, että olemme sanelleet jotakin brutaalia, sokeaa säästöleikkauspolitiikkaa. Niin kuin äsken tässä muistutin ja kuten varapuheenjohtajakin on tehnyt. Tämä komissio on käyttänyt kaiken mahdollisen joustovaran vakaus- ja kasvusopimuksesta, siis kaiken on kyse investoinneista, rakenteellisista uudistuksista, sykleistä, turvallisuustilanteesta, luonnonkatastrofeista Italian kohdalla. Italia on ollut ainoa maa, joka joutuu nyt tähän tilanteeseen. Ja me kyllä pystymme osoittamaan, että tämä jousto on maksanut 30 miljardia euroa, 45 miljardia, kun puhutaan rakennerahastoista vielä ja vielä 10 miljardia, joka tulee Junckerin suunnitelmasta. Kukaan ei voi sanoa, että Eurooppa olisi estänyt Italiaa harjoittamasta kasvupolitiikkaa ja investoimasta. Joten tässä kohtaa en voi antaa sano, sallia sitä, että näin sanotaan. Kaikki taloustieteilijät ovat sitä mieltä, että olennainen syy Italian kasvun heikkoudelle löytyy sen kilpailukyvyn puutteesta. Ja jos näihin syihin puhutaan, niin kasvu voi lähteä liikkeelle. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee tähän kasvuun, niin me panemme merkille todellisuuden, mikä se on. Kasvu junnaa paikallaan. Talouden toimijoiden luottamus on heikoissa kantimissa. He haluavat vahvistusta ja komission, kun kaikki tahot kansainvälisesti e, kasvuluvut ovat todellakin heikompia siellä kuin muualla, joten tämä edellyttää, että tässä käydään tällaista kunnioittavaa vuoropuhelua, että tämä tuo jotakin tuloksia ja kaikki tahot ymmärtävät toisen legitiimyyden. En halua kiistää taloud- hallituksen legitiimiyttä, mutta komissio soveltaa näitä sääntöjä suurella älykkäällä joustolla ja tunnemme silti myös huolta näiden sääntöjen noudattamisesta ja ne pitää ymmärtää nämä säännöt samalla tavalla kaikkialla. Grazie, Pier Moscovici. Kiitoksia, Pier Moscovici. Ja tietenkin sanon kollegalleni, että olisin todellakin tyytyväinen, jos voitaisiin vertailla aikaisemman komission politiikkaa tämän komission politiikkaan. He aiheuttavat aika paljon, he silloin säästöt olivat suurempia ja nyt joustovaraa on kyllä käytetty ja eh, ilmeisesti hallitus tätä pikkuhiljaa alkaa ymmärtää. Toivottavasti he saavat pikkuhiljaa aikaan myös hiukan paremman budjetin. Points. Kiitoksia herra puhemies. Arvoisat komission jäsenet. Pari kysymystä. Mitä tulee tähän budjetin logiikkaan, niin ensin lähdetään liikkeelle sadasta prosentista vähemmän tärkeisiin menoihin, sitten kolme prosenttia vähän tärkeämpiin menoeriin ja tärkeimpiin menoeriin saadaan mm, vajetta ylittää paljon enemmän, joten miten aiotte selitellä meille tämän logiikan? Eli ensimmäiset 100 prosenttia käytettäisiin tärkeimpiin menoeriin. Miten saatte tämän viestin välitettyä kansallisille hallituksille? Ja toinen kysymys, jos Italian rakenteellinen vaje kasvaa entimisestään, niin aiotteko puuttua peliin vai aiotteko löytää jotain selityksiä? sillä tämä on strategisesti tärkeä viesti markkinoille ja jäsenvaltioille. Menneisyys on osoittanut, että edellinen ja nykyinen vakautuspaketti ovat olleet aika lailla pehmeitä ja komission täytyy vain varmistaa, että sopimuksen kirjainta vaalitaan. Ja kolmas huomio. Olemme tottuneet siihen, että rahapolitiikka on johdonmukaista alhainen korkotaso. Mitä sanotte nykyisestä velkataakasta? Useimmat jäsenvaltiothan eivät noudata sääntöjä, kuten sanoitte itse. Katsotaan näitä keskipitkän aikavälin tavoitteita, mutta kuitenkin tämä 60 prosentin raja paukkuu. Mitä sanotte velkataakasta muutaman vuoden päästä, jos korkotaso on normaalilla tasolla? Mitä sitten sanotte euroalueen ja Euroopan talouden tilasta? Okei, okay. uh, thank you uh, for those uh, questions. Kiitos näistä kysymyksistä. Ensinnäkin menojen priorisointi ja tämä logiikka, jonka esititte tästä sadasta prosentista. Kuten sanoin jo aikaisemmin, jos tässä katsotaan vakaus- ja kasvusopimusta, ei nyt kohta kohdalta, mutta laajemmin, niin siinä sanotaan, että taloussyklin aikana täytyisi talouden olla tasapainossa. No, me voimme varmasti olla samaa mieltä, että tämä looginen lähestymistapa ja sitten tämä kolme prosenttia on ikään kuin tällainen ö, ähm, raja. Äh, ja tätä nyt ei kovin löysästi voi tulkita. Eli, eli tämä tasapainoinen talous taloussyklin aikana. Se logiikka tässä on olemassa. Ja jos sitten katsotaan velkaa PKT verrattuna, niin tässähän mennään oikeaan suuntaan, se on laskussa, mutta kuitenkin tässä ollaan 60 prosentin yläpuolella ja odotukset ovat 85 prosenttia, luvut ovat aika korkeita. Ja siksi finanssipoliittiset suositukset euroalueella koskevat jäsenvaltioita, jolla tämä velkasuhde on korkea ja niiden pitäisi sitten sitä vähentää. Eli finanssipoliittisissa suosituksissa tämä on nostettu esille, mutta kokonaisuudessaan myös euroalueen suosituksissa, joten tämä näkökulma on olemassa. Ja yksi syy on, ja ei voida odottaa, että tämä politiikka jatkuu. Sehän liittyy inflaatiotavoitteisiin, niiden tulisi olla alla 2 prosenttia. Ja tämähän siis ohjaa rahapolitiikkaa eikä sitten eri jäsenvaltioiden finanssipolitiikka. Ja jäsenvaltioiden täytyy vähitellen valmistautua tähän rahoituspolitiikkaan. Thank you, Paul Tang. Kiitoksia, Paul Tang. respond to my question. Niin, aiotteko ryhtyä vastatoimenpiteisiin, mikäli rakenteellinen vai kasvaa entisestään tähän kysymykseen, että vastanneet laisinkaan? Uh, Todellakin oli myös tämä kysymys. Komissiohan jo toimii tällä hetkellä. Me olemme ö, todenneet, että säännöstä ei ole pidetty kiinni ja siksi liiallisen alijäämän menettely on avattu. Ja euroryhmä on ollut asiasta samaa mieltä ja me olemme valmiita ottamaan seuraavia askeleita. Me käymme vuoropuhelua Italian viranomaisten kanssa samaan aikaan ja me toivomme, että viranomaiset tekevät korjauksia tähän tilanteeseen, mutta ennen kuin tällaisia korjauksia ei ole tehty, niin me olemme valmiita ottamaan seuraavia askeleita. Thank you, Kiitos Poltan. Like to, uh... Kiitoksia. Haluaisin tarttua ihan eri kysymykseen – Tämä on myös tällainen heijastusvaikutus, joka näkyy EU-ssa, nimittäin verosuunnittelu. Nyt on ma- tällainen aggressiivinen verosuunnittelu vaikuttaa maihin. Esimerkiksi Irlanti maksaa 70 miljardia, maksattaa tämän muilla mailla ja alakumat 40 miljoonaa. Luin erinomaisen raportin aggressiivisesta verosuunnittelun indikaattoreista – Eikö tämäkin pitäisi ottaa mukaan eurooppalaiseen ohjausjaksoon? Miksi emme näe, miksi tätä käsitellä maakohtaisissa suosituksissa, koska tällä hetkellä EU:ssa on Alankomaiden kaltaisia veroparatiiseja, joka sitten niitä toiminta maksaa muille maille. Sieltä varastetaan tavallaan niiden verovaroja. Miksi tätä ei voida ottaa mukaan maakohtaisiin suosituksiin? Sitten toiseksi on myös luettelo haittaa, mahdollisista haitallisista verokäytännöistä. Tullaanko tätä luetteloa päivittämään komissiossa? Kiitos. Uh, you know, uh, Mr. Tang, that we have... Kollega Tang, tietänette, että tämä asia, eli aggressiivinen verosuunnittelu, on huomioitu ohjausjaksossa alaviitteessä tai johdanto-osan kappaleessa – ja maakohtaisissa suosituksissa me tiedämme, että teknisesti EUsta ei löydy veroparatiiseja, jos katsotaan sellaisia maita, jotka eivät tee yhteistyötä, sellaisia ei löydy, sillä kaikki noudattavat BEPS-sääntöjä, kaikki toimittavat automaattisesti tietoja, joten emme voi sanoa, että EUsta löytyisi veroparatiisia tai yhteistyö haluttomia jäsenvaltioita, mutta luetteloimme seitsemän maata, jotka soveltavat käytänteitä, joita voidaan rinnastaa aggressiiviseen verosuunnitteluun ja pitää niitä haitallisena, näin sanomme. Me lähdemme nyt analysoimaan näitä maita, palaamme asiaan myöskin maakohtaisissa suosituksissa ja mikäli jotain on tapahtunut, niin tarkastelemme, mitä viime vuosien aikana on saatu aikaiseksi. Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että viesti on mennyt ainakin jossakin maissa perille ja että jotkut toimenpiteet osoittavat, että jäsenvaltiot tietävät, että toimet ovat olleet lähellä aggressiivista verosuunnittelua, mutta tämä prosessi on vielä täydessä käynnissä. We need to group the questions because Kiitos, nyt pitää ryhmittää jo näitä kysymyksiä, koska aika alkaa loppua. Stefan Gerold. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat komissaarit. Ohjausjakson osana syksypaketinhan pitäisi eh, taata kasvua, kasvun EU:ssa ja raportissa todetaan, että Italia ei ole noudattanut vakaus- ja kasvusopimusta. Vajetta on ollut jo jonkin aikaa, mutta tässä Italian hallitus todellakin nostaa riskejä aivan uudelle tasolle ja nostaa koskien Italiaa, vaan koko euroaluetta. Monet maat ovat joutuneet säästämään ja on ihan satua, että säästöpolitiikka olisi tilannetta huonontanut. No en oikeastaan tiedä, mitä tämä säästöpolitiikka oikeastaan edes on. Kukaan ei ole sitä mulle pyst- minulle pystynyt selittämään. Niin säästämisestähän on kysymys. Säästetään joko siksi, että on varaa johonkin, tai sitten on käyttänyt liikaa rahoja ja joutuu siksi säästämään. Ja Euroopassa nyt on selkeästi tästä toisesta tapauksesta kysymys, koska kaikki muut, paitsi Baltian maat ja Luxemburg, ovat käyttäneet varojensa liikaa joutuvat nyt säästämään, eikä tässä nyt ole rouva Merkel tai rouva Lagarde syyllinen. Eivät he halua kiduttaa ihmisiä, vaan tässä nyt on yksinkertaisesti käytetty enemmän kuin on ollut varaa. Euroalueella on myös esimerkkejä siitä, että hyvä uudistuspolitiikka luo työpaikkoja ja se myös vahvistaa talouspolitiikkaa. Slovakia ja Baltian maat ovat tästä hyviä esimerkkejä. No, Italia tässä nyt on kuitenkin valinnut eri tien ja valittelen tätä syvästi. Meidän täytyisi nyt yhteisesti vastata näihin haasteisiin. Ja tässä ei ole kysymys raaviottavasta säästöpolitiikasta, vaan kestävästä kasvupolitiikasta. Ja uudistusten kautta se toimii. Meidän täytyy tukea sopimuksissa olevia mekanismeja. Kysymykseni kuuluukin, että miten komissio aitoo toimia tämän mukaisesti. Ja haluaisin myös selkeän viestin komissiolta, jotka liittyvät säästötoimiin, jotka muka sitten olisivat syyllisiä ihmisten kärsimyksiin. Jonas Fernandes. Jonas Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari kommenttia. Te puhutte tietystä uudistusten vauhdin laskemisesta joissakin maissa. Mutta haluaisin ottaa kyllä esille, että ei ole intoa reformoida neuvostoa johtoa edustavissa hallituksissa. Viime viikolla näimme Eko, miten ECOFIN kokousti ja asiakokonaisuus, jota te komissiossa olitte ottaneet esityslistalle, että voidaan uudistaa euroaluetta ja jotta myös voidaan edetä finanssipoliit- veroagendalla, jota herra Moskovits on ajanut. Ne ovat tuntuneet jotenkin pysähtyneen. Seuraamme tietenkin miten tämä varautumisjärjestely, kriisiratkaisurahasto etenee tai sitten taltusvakautta suojajärjestelmä jos pannaan joku raja tälle backstopille varautumisjärjestelylle, se ei enää mikään sellainen olekaan. Sitten miten suojellaan sijoittajia? Te olette ehdottaneet tätä vastasyklisenä toimenpiteenä. Sitten nämä, nämä valtion velkavakuudelliset arvopaperit, josta äsken puhuttiin sitten digitaalisen alan verotus, joka on Tangin kysymyksiä, joka on vireillä neuvostossa sitten, sitten yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja. Todellakin joissakin maissa ollaan kyllästytty uudistuksia. Tämä näkyy kyllä tavallaan neuvostossakin ja mielestäni komissio ei voi hukata näitä viimeisiä kuukausia tällä kahdella sen pitää painostaa neuvostoa etenemään näissä uudistuksissa. Sitten toinen ajatus liittyy siihen, miten tyytymättömyys on kasvanut monissa maissa. Euroalue kasvaa, potentiaalinen on poistettava kielteinen tuotantovaje, mutta silti on varmaa, että tyytymättömyys, jota nyt nähdään Italiassa, Ranskassa, Saksassa – osoittaa, että nämä parannukset kasvussa tätä kautta ei pystytä auttamaan kansalaisten tilaa vähentämään epätasa-arvoa. Ja kysyisinkin, miten voitaisiin ottaa tiettyä sosiaalisia indikaatioita mukaan, jotta voisitte suositella jäsenvaltioille, miten ne voivat vähentää ty- kasvavaa tyydymättömyyttä, koska taloudellinen parantaminen ei tunnu ihmisten elämässä. Kiitos. Thank you. Eh, eh, kiitoksia. Mielestäni Italia-esimerkki on esimerkki siitä, miten tärkeää on sääntöjen kansallinen omistajuus. Mikäli on, muistan oikein, tämän viiden puheenjohtajan kirjelman jälkeen aikataulutusta muutettiin, jotta kansallisella parlamentissa olisi enemmän aikaa keskusteluita varten tarjolla. Joten voisitteko kertoa, miten vuoropuhelua voitaisiin parantaa entisestään EUn ja kansallisen tason välillä, jotta sääntöjen vaikuttavuus ja tehokkuus kasvaisi? Ja mitä tulee sitten näiden laitosten riippumattomuuteen ja Euroopan tason toimijoiden rooliin. Uskotteko, että valittu lähestymistapa on kehittänyt järjestelmää, kun näitä riippumattomia laitoksia on perustettu ja mitä mieltä olette kansallisten riippumattomien laitosten ja eurooppalaisen toimijan välillä. Onko tilanne kehittynyt? Voisitteko tästä kertoa enemmän? Thank you. So, uh, Olkaa hyvä. Uh, thank you very much uh, for those. Kiitos näistä kysymyksistä. Vastaan joihinkin ja sitten Pierre vastaa loppuihin. Ensinnäkin tämä yleinen keskustelu liittyen siihen, mikä on sopivaa finanssipoliittisesti tässä taloudellisessa ympäristössä. Tällä hetkellä meillä on aika neutraali asenne ensi vuonna, jos katsomme euroalueen budjettiluonnoksia, niin tilanne hieman muuttuu ja siksi me suositumme, suositamme sitä, että meidän täytyisi käyttää nyt tätä hetkeä hyväksi finanssipoliittisten puskureiden rakentamiseen. Ja Tämä koskee tietysti ennen kaikkea maita, jotka ovat velkaantuneita ja tätä me olemme painottaneet yhä uudestaan ja uudestaan. Sitten toimenpanon uudistaminen. Te mainitsette muun muassa Slovakian. Me olemme nähneet, että uudistukset toimivat ja maat, jotka toimi, toimeenpanevat rakennemuutoksia, ovat niitä, jotka kasvavat nopeimmin. Irlanti ja Espanja ovat tästä myös esimerkkejä, myös Portugal. Eli maat, joissa on tehty rakennemuutoksia, niin siellä myös kasvuindikaattorit kasvavat. Sitten emun syventäminen ja ECOFINin tulokset. Me keskustelemme asiasta huomenna, mutta esimerkiksi olemme edenneet yhteisen varautumisjärjestelyn suhteen, mutta meidän täytyy vielä työstää finanssipoliittisia instrumentteja. Mutta nämä ehdotukset ovat siis komission pöydällä ja me tulemme niistä keskustelemaan. Ja sitten tämä SPBS-kysymys, jonka mainitsitte. Ja tämäkin asia on pöydällä. Asia ei valitettavasti edisty neuvoston puolella eikä myöskään parlamentin puolella, jos nyt olen oikeassa. No, mutta kuitenkin me voimme palata näihin keskusteluihin myöhemmin. No sitten nämä finanssipoliittiset säännöt ja sitten kansallisen ja Euroopan tason äm, tahot, joissa asioita käsitellään. Ensin hallitus esittää riippumattoman kannan ja sitten tietysti on myös tämä riippumaton kanta koko euroalueesta. Nämä ovat siis ensimmäisiä askeleita sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Ja tämä siis näyttää, että nämä puitteet toimivat. Me emme voi tässä nyt vielä vetää johtopäätöksiä, mutta kuitenkin ensimmäiset askeleet ovat rohkaisevia ja meidän tulisi sitten vahvistaa E, muun muassa tätä finanssipoliittista komiteaa. Euh, keskityn tähän viimeiseen seikkaan, kun vastaan herra Fernandesille. Jonas, euroryhmä viime viikolla oli vaikea kokous ja se oli pitkä, hyvin pitkä kokous. Ja lopputuloksena tuli ehdotuksia, jotka mielestäni ovat äh, kolmella tavalla hyviä. Yksi rajoitus ensinnäkin ministerit euroalueella asettivat itselleen kunnanhimoisen työohjelman syyskuussa ja ovat järjestelmässä seuranneet sitä ja ehdottivat valtion päämiä, jotka kokoontuvat torstaina, ehdottivat tällaista toimenpidepakettia ja tältä kannalta euroryhmän puheenjohtaja totesi, että tehtävä suoritu tavallaan. Tähän liittyy myös kahta muuta, eri, muuta erilaista edistystä ensinnäkin koskien Euroopan vakausmekanismi. Tämä oli varsin tiukka, pitkä keskustelu, ei välttämättä helppo keskustelu komission ja EVM välillä. Tätä kautta voidaan vält- pyritään vahvistamaan siis rooleja eri tahoilla ja olemme haluamme tällaisen varautumisjärjestelyn, mitä tulee tällaisen kahdenaiseen rahastoon, jolla tuetaan pankkiunionia. Sitten ensimmäinen rajoitus, joka tähän liittyy, se koskee edisiä talletussuojajärjestelmää. Alusta lähtien sen oli tarkoitus olla pankkiunionin kolmas pilari. Sitä varten tehtiin ehdotuksia – Valdis Dombrovskiksen aloitteesta. Ne ovat edelläkin pöydällä nämä ehdotukset, Olemme edelläkin sitä, että tämä kolmas pilari on välttämätön pilari. Ja näin ollen se seikka, että on alettu tekemään poliittista ja teknistä työtä, niin olisimme tietenkin halunneet, että oltaisiin menty pidemmällä ja nopeammin, mutta tässä asiassa on tiettyjä pattilanteita vielä olemassa. Sitten vielä Euroopan alueen budjetista tai rahoituskapasiteetista. Tämä on tietysti poliittisesti kaikkein tärkein kysymys. Jarova Beres ja herra Böke ja muut ovat tehneet työtä tämän asian parissa ja tämä valiokuntakin on panostanut siihen kovasti tällä vaalikaudella. Ja nyt kyllä ymmärtää näistä eri sanamuodoista, että vielä on paljon tehtävää, mitä tulee euroalueen rahoituskapasiteettiin, kilpailukykykysymykseen ja vakkausrahastoon neuvostoon ja ymmärtän, että tästä ei ole yhteisymmärrystä. Ja nyt pitäisi palata tähän asiaan tiukasti, koska ilman budjettia euroaluetta on vaikea nähdä niin, että uudistus olisi ollut kokonaisvaltainen. Nyt pallo on tavallaan ministereiden kentällä ja toivon, että he osaavat mennä nyt askeleen vielä pidemmälle. Mitä tulee meihin, komissio tulee jatkamaan tällä tielle ja täyttää roolinsa, tekee ehdotuksia ja mikään ehdotuksistamme, kaikki ehdotuksemme ovat edelleenkin pöydällä, mukaan lukien tämä vakauttamisrahasto. Emme ei sitä ole vielä täysin hylätty. Se olisi virhe meistä. Me tarvitsemme vakauttamisvälineitä, että voidaan korjata tällaiset epäsymmäiset sokit, jotka kohdistuvat euroalueeseen. Tämä on todella hyvin tärkeä osa koko keskustelua Euroopan alueen rahoituskapasiteetista ja budjetista. Kiitoksia kovasti sitten vielä esittelijältä ehkä viimeiset kommentit. Tom, ole hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Paljon on puhuttu kasvu- ja vakaussopimuksesta ja miten Italian pitäisi puuttua, mutta minun mielestäni tässä on melkoinen paradoksi. Eli me tiedämme, että säännöt ovat monimutkaiset. Vakaus- ja kasvusopimus on ikään kuin ohja, ohjenuora meille kaikille, mutta on epäselvyyksiä sen suhteen, että minkälaisia sanktioita käytetään, milloin ne tulevat ja missä muodossa. Ja omassa tekstissäni korostan kolmea asiaa. Eli hyvä taloushallinto, kasvu- ja vapaussopimuksen noudattaminen, me tarvitsemme selkeitä sääntöjä, nyt ja tulevaisuudessa, mutta myöskin puskureita kaivataan ja yhtä lailla meidän täytyy korostaa näiden sääntöjen merkitystä, jottei tilanne mene vielä hankalammaksi. Ja me tarvitsemme myöskin joustavuutta, eli meidän on vaalittava tasapainoa, eli hyvä rahoituspuoli, että myöskin terveellistä investointitoimintaa, jota kaivataan kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Thank you very much. I think it has been a... Kiitoksia. Tämä on ollut hyödyllistä keskustelua ja tämä on tärkeä foorumi valiokunta keskustella näistä maakohtaisistakin kysymyksistä silloin, kun tällaista tapahtuu. Tämä keskustelu on osoittanut, että on hyvä käydä tällaista keskustelua. Haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Dombrovskis ja herra Moskovitsa ja kaikkia kollegoja. Ja nyt tietysti kaikki toivomme, että seuraavat vaiheet tuottavat tulosta. Joka tapauksessa huolella tarkastelemme kaikkia seuraavia eri vaiheita. Ei tietenkään liittyen vain Italian tapaukseen, vaan kokonaisuudessaan, miten täytäntöön pannaan EUn talouspolitiikkaa ja finanssipoliittisia sääntöjä tällä ohjausjaksolla. Nyt sitten annan puheenvuoron ja huomennahan meillä on vielä tärkeä keskustelu täysistunnossa koskien emu-uudistuksia. Voin varmaankin lopettaa tämän asian. Onko teillä huomio? Ole hyvä, Pervans. Merci, monsieur. Kiitoksia, puheenjohtaja. Itse asiassa sanoitte tämän jo johdannossa komissaari ja varapuheenjohtaja esittelivät syksyn pakettia, äh, Italian tilannetta, kasvu- ja vakaussopimusta ja vain esittelemme pystyy puhumaan, mutta mehän tulemme käymään toisenkin keskustelun EP-läisen kollegamme mietinnöstä, koska tai täytyy käydä toinen keskustelu, koska varjoesteet eivät voineet tässä yhteydessä puhua vuosittaisesta kasvuselvityksestä. Yes, we will do carefully consider this point. Pohdimme tätä kysymystä. Helmikuussa meidän pitäisi keskustella näitä tarkistuksia. It's clear, I got your point. That was... Niin ymmärsin kyllä, mitä tarkoitit. Keskustelu mietinnöistä lähti liikkeelle eri vaiheista. Meillä oli rajallinen määrä aikaa käytössä, joten yritämme käsitellä tietysti tätä mietintöluonnostakin, mutta sitten vasta helmikuussa sitten Pedro Silva Pereira. Um, I believe that, uh... Jos näin on, no meillähän on ensimmäinen ö, uh, keskustelu tammikuussa. Me emme voi säilyttää tätä aikataulua. Tarkistukset pitäisi jättää 18. joulukuuta mennessä normaalimenettelyn mukaan meillä pitäisi ensin olla keskustelu ja sitten vasta tarkistukset. Yes, thank you. No, I think that's a point clearly good. Kiitoksia. Hyvä kommentti, koska nyt me käsittelemme tarkistuksia 25. helmikuuta. Niin, esittelee kyllä saa puheenvuoron kohta. tätä pyyntöä pitää huolella se oli järkevä ja näin aikaa jää, jos tarkistuksen, tarkistuksia, tarkistuksen käsitellään helmikuun lopussa. Se on yli kaksikin kuukautta aikaa ennen kuin käsitellään näitä tarkistuksia. Varmasti olisi viisasta käsitellä tätä asiaa uudestaan. Tom. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kuten alkuun totesitte, että tulette nämä ikään kuin nivoman yhteen nämä kaikki keskustelut. Tarvittaessa voidaan järjestää uusi kokous, mutta en halua, että sitä kautta proseduuri vain pitkittyisi. Toisaalta taas toivoisin, että varjoesittelijät esittäisivät kommentteja ja kysymyksiä ihan suoraan minulle. Näin pääsemme eteenpäin Eli näin välttyisimme ylimääräiseltä prosessia pitkittävältä keskustelulta. Emme nyt pitkitä yhtään mitään, koska meillähän on aikaa 25. päivän. Emme muuta mitään äänestyspäivämäärää, mutta halusimme antaa teille mahdollisuuden keskustella komissaarin kanssa, mutta tietenkään emme voineet antaa puheenvuoroa varjoesittelijöille. Ja nyt hekin ansaitsevat kyllä tilaisuuden kommentoida sinun mietintöäsi, koska se ei ollut tänään mahdollista yhdistämme nämä eri vaateet sitten jatkossa tasapainoisesti. No niin, kiitän vielä komissaaria osallistumisesta. Vielä ihan lyhyt minuutin tauko ja sitten äänestämään. Jaetaan äänestyslistat ja sitten liikkeelle.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 Okei, okay. so. Let... Hyvä. Ensin testataan laitteet. The vote is open for a test. Koeäänestys alkaa. This is the first one, so um, single market. Yes. Okay. So the vote is closed. Äänestys päättyy. Sitten äänestetään lausuntoluonnoksesta laatijana Ralph Packett koskien sisämarkkinaa ohjelma kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksenä 82 ilmeisesti hylätty, mutta täytyy tarkastaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty 20 2.26 sitten kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty 87 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 88 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 89 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 20 puolesta. Näin. 89 koneäänestyksenä, joka alkaa IEPP on puolesta. No sitten se on hyväksytty. Luulen, että te olette vastaan. Päättyy. Hyväksytty, hyvä, 20 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty, 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 104 puolesta vastaan tarkistetaan 104 sakaa. Päättyy hyväksytty, 105 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 108 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi BC puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 109 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty 112 puolesta, puolesta vastaan <laughs> hylätty 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 29 puolesta, vastaan tarkistetaan 29. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksi puolesta. Ai se onkin kaatettu, mutta tässä kyllä no niin selvä. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. No niin, hetkinen, minulla on tässä pieni ongelma tämän äänestyslistan kanssa. Vaihdetaan. Siis 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5 48 puolesta vastaan tyhjää,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 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 66 puolesta vastaan. tarkistan 66. Päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 70 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi DA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan 13. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. 71 ensin puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi DB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 73 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 76 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 77 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan 15. Vote is closed. Äänestys päättyy, hyväksytty 78 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 79 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten koko teksti muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 4 vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Now we vote Peter Simon draft opinion. Seuraavana Peter Simonin lausuntoluonnos, aihe tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme. Alkuperäinen teksti hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tarkistetaan. Seiska mielestäni meni läpi, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26-22 lukemin. Kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan ty- tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 34.12. Alkuperäisestä tekstistä ei äänestetä laisinkaan. Nyt äänestämme muutetussa tekstistä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja äänestys päättyy. 48 puolesta ei yhtään vastaan, ei tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Torstaina Benchmark-äänestys, äänestykset päättyvät tähän. Ekun budjetti ja lyhyt benchmark-äänestys siis torstaina. Kiitoksia.